Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Hyvät kollegat, jatkamme työtä ja nyt tarkastelemme yleisesittelijän mietintöä budjetista kaikista pääluokista vuonna 2017. Ja kello 10.30 päätämme työskentelyn. Minulla mitään erityistä ilmoitettavaa ei ole. Ja jos Jens Geier on valmis, annan hänelle puheenvuoron. Äh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Minulla on nyt asiakirja ja varjoesittelijät ja koordinaattorit ovat saaneet sen. Tämä on minun ehdotukseni siitä, miten 2200 tarkistusta voitaisiin käsitellä. Näitä on tullut siis ryhmiltä, valiokunnilta ja monilta yksittäisiltä jäseniltä myös. Tämä asiakirja on ehkä nyt jo vähän vanhentunut siinä mielessä, että poliittisesti oli hankala ottaa kantaa Georgievan eiliseen viesteen, viestiin. Sitä voidaan kai pitää aitona edistysaskeleena. Tässä asia, tämän asiakirjan on tietenkin selkeä yhteys. Tämä syntyi maanantain ja tiistain aikana. Ensin kiittäisin valikunnan sihteeristön jäseniä. Lauantaina uhrasimme yhdessä viikonlopun yhden päivän tähän työhön. Ja olemme katsoneet näitä tarkistuksia tarkkaan ja katsoneet, mikä on mahdollista oikeudellisesti ja mikä tuntuu poliittisesti järkevältä ja miten voitaisiin sopeuttaa, ehkä harkita joitain asioita lisää. Ja, ja se, miten tarjosi sitten pizzat päivän aikana, niin oli sitten hyvin pieni kiitos siitä, miten hyvin on huolehdittu puhuttu työstä ja briefauksista, joista oli sen päivän aikana kovasti apua. Ja siinä, miten pystymme tätä koko työtä tekemään. Suurkiitokset siis myös avustajille, avustajinahan meillä on ryhmässä vain naisia. No, joka tapauksessa kiitos avustajille. No nyt tämä asiakirja on sellainen, että pitää ehkä uudelleen katsoa tätä asiaa sen jälkeen, kun komission ehdotus on saatu. Mielenkiintoisia haasteita tässä älyllisesti ja poliittisesti. Jos ajatellaan tätä eilistä paperia, että voimme tukea. Lähikuukausina on ajettava tätä asiaa eteenpäin ja budjetissa haluaisin palata yhteen asiaan monivuotisten rahoituskeysten uudelleen tarkastelun suuntaan mennään ja tässä asiakirjassa, mutta nyt on saatava nämä synkronoitua. Tämä on haasteellinen tehtävä. Tämä poliittinen näkemys on tietenkin mielenkiintoinen ja tähän tulee vielä lisää ulottuvuus, kun Montin ja hänen työryhmänsä omien varojen kertomuskin saadaan. Siitä tulee varmasti tärkeitä lisänäkökantoja tähänkin keskusteluun. Tämä johdannonomaisesti. Monet asiat ovat teille ihan tuttuja aikaisemmista budjettimenettelyistä. Minäkin toimin sen puolesta, että kaikki budjettikohdat joita neuvosto on muuttanut, aluksi palautettaisiin komission ehdottomalle tasolle. Uutta ei ole sekään, että ehdotetaan, että nykyerityisvälineet, marginaalit, joita sitoumuksille on, mobilisoitaisiin – jotta voitaisiin vahvistaa joitain otsakkeita, joissa on erityisesti tärkeitä. Mitä sitten tulee verkkojen Euroopan horisontti 2020 leikkauksiin, joita on tehty esirin takia? Pitäisi pyrkiä saamaan nämä rahat takaisin jatkaen Euroopan nuorisoaloitetta. Ja mahdollisimman monet hyvät ajatukset, joita pelattihankkeessa ja valmistelevissa toimissa – on saatu esitettyä, voitaisiin nyt ajaa läpi toteuttaa. Ja sitten ensimmäinen tärkeä seikka. Ehkä tämä on kiistanalainen myös valiokunnassa. Aluksi haluaisin tämän selkeästi sanoa minun alustavana kantanani en halua sanoa, etteikö tämä voi muuttua, mutta haluaisin kuitenkin esittää argumenttini tässä. Tiedätte, että on tehty ehdotus valmistelevaksi toimeksi 90 miljoonaa kolmen vuoden aikana. Ja tämä koskee sotilasteollisuutta. Tämä on tärkeä osa kehittää liittyvää turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Huomisessa Bratislavan huippukokouksessa tätä aihetta on tarkoitus käsitellä lisää, joten tämä ei ole ihan sattumalta esiin tullut asia tai sellainen asia, että toteutetaan jotain jonkun keksintöä, vaan tämä on yksi osio, sanoisinko, keskustelua, jota hallitusten ja valtioiden päämiehet keskenään käyvät, jotta päästäisiin eteenpäin tämän politiikan saralla. Henkilökohtainen kantani on seuraavanlainen. Euroopan unionissahan ei mene valtavan hyvin tällä hetkellä, joten yhteinen ulko- ja puolustuspolitiikka ei ehkä olisi nyt ihan ykkösasia, jota pitäisi ajaa, mutta toisaalta jotain on tehtävä, koska ulkoa tulee uhkaa, joten meihin kohdistuu nyt toiminnan tarvetta. Joten tämä valmisteleva toimi ei sinänsä sisällöllisesti minua haittaa, mutta rahoitusaspekti kyllä. Meidän on pidettävä kyllä mielessä, että 90 miljoonaa ja tässä on otettava huomioon se, että ajatellaan, että miten voidaan rahoittaa muita järkeviä, arvokkaita pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, jos tällaiset hankkeet rahoitetaan koska tässä on enimmäismäärä, miten paljon näitä hankkeita voidaan tukea. Eli meidän täytyy poliittisesti päättää, mitkä pilottihankkeet ja valmistelevat toimet ovat meistä tuen arvoisia. Ja jos tämä valmisteleva toimi on tukikelpoinen mielestänne, niin sitten automaattisesti muille jää vähemmän rahaa. Minulla olisi tässä ehdotus. Tämä lähtee siitä ajatuksesta, että minun kantani, joka on teille varmasti tuttu, kun olen esitellyt sen monta kertaa täällä valiokunnassa. Lähdin Eurooppa-politiikkaan, koska mielestäni on monia tehtäviä politiikassa, jotka hoituvat helpommin yhteistyössä kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tämän ajatuksen on heijastuttava politiikkaan, budjettipolitiikkaan, mutta se ei ole itsestään selvää, koska meillä on hyvin paljon yhteisiä tehtäviä ja jäsenvaltioiden tarjoamat budjettivarat, joista olemme niin riippuvaisia, eivät riitä ainakaan minun mielestäni näiden kaikkien tehtävien hoitoon. Tämä saattaa parantua eilisen ehdotuksen jälkeen, mutta Kuten sanoin, tämän askeleen toteuttaminen budjetissa ei ole oikein vielä onnistunut. Jos nyt lähdemme liikkeelle sitä taustan vasten, että on olemassa muitakin mekanismeja, joiden kautta ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimia voidaan rahoittaa. Ja jos tätä taustaa vasten nyt mahdollistamme sen, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hankkeita rahoitetaan EUn budjetista, vaikka se järkevä olisikin. Avaamme oven, jota on hankala sulkea myöhemmin. Jäsenvaltiot tai komissio tai kuka tahansa sitten tulee ihan järkevien ajatusten, poliittisesti järkevien ehdotusten kerran, jolle me jälleen siinä tilanteessa – että sanotaan, että tämähän on kaikki ihan järkevää. Haluatte varmasti tukea niin kuin haluaisimmekin varmasti, mutta silloin pitää vielä nähdä budjettirealiteetit. Eli onko näitä varoja budjetissa vai ei. Minun vastaukseni olisi, riippumatta siitä mitä Georgieva eilen sanoi, niin tässä vaiheessa sellaista budjettia ei ole. Ja tätä taustaa vasten – olen melko varauksellinen siihen, että rahoitettaisiin näitä valmistelevia toimia. Minua ovat lobanneet Ranskan hallituksesta edustaja Holmajerin kaikki. En tiedä kumpi saa paremmin ajettua asiansa läpi näistä kahdesta, mutta tähän mennessä minun kantani olisi sellainen, että – etsin rahoitusta muualta. Oikeudellinen yksikkö on auttanut minua löytämään ehdotuksen. Budjettikohta, johon tulee tämä valmisteleva toiminnan, osoitamme, että sisällöllisesti tuemme tätä hanketta. Muuten joutuisimme kokonaan sen kieltämään. Tällainen budjettikohta siis asetettaisiin ja näin viestittäisiin, että tuemme tätä hanketta. Mutta budjetin osalta siihen pistettäisiin ensin nolla. Ja huomioihin tuohon budjettikohtaan kirjattaisiin se, että toivomme, ja nythän budjettimenettelyssä on vähän aikaa. Odotamme komissiolta ehdotusta, miten rahoitetaan muuten tätä. Tämä mekanismi voisi olla yksi tai toiset ulkoiset tulot, mitä tehdään tulopuolella teknisiä muutoksia ehkä johonkin budjettikohtaan, mutta näin poliittinen viesti, että haluamme tätä hanketta. Toiseksi poliittinen viesti siitä, että tämä budjetti ei pysty rahoittamaan pitkälle meneviä ehdotuksia turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Jos jäsenvaltiot haluavat tällaista yhteistyötä, heidän pitää siitä myös maksaa. Tämä olisi viestimme. Ja parlamentille ratkaiseva vaikutus olisi se, että me voisimme rahoittaa merkittävästi enemmän valmistelevia toimia pilottihankkeita. Otsakkeesta yksi a siitä mitä olen juuri sanonut, tämä liittyy selkeästi tähän kohtaan. Ehdotus sisältää ajatuksen, että budjetti Kohdat palautettaisiin esiriä ennakoivaan aikaan. Verkkojen Eurooppa ja horisontti 2020 mukaan lukien. Ja sitten kiistanalainen keskustelu ehkä tulee esiin yksi aasta ja sitten sen enempää. 50 prosenttia varoista, jotka tulevana vuonna 2017 tulee esirin takuu kohtaan asetettaisiin varauksiin. Komission alustava esitys Erasmus, Kosme ja Eures, että korotettaisiin näiden kohtien alustaa budjettia. Enisan mahdollisuudet tietoverkkoturvallisuusviraston siis voitaisiin vastata tässä Ekonin toiveisiin. Ehdotus, joka liittyy tilintarkastukseen ja raportointiin. Tämä tulisi varaukseen. Ja tässäkin luotaisiin budjettikohta – nimeltä Special Events, erityistapahtumat. Erityisesti Itävallan kanta. Siellä järjestetään seuraavat olympialaiset, että tämä otettaisiin huomioon. Tämä on periaatteessa mahdollista ja tuen arvoista. Minä päätin tehdä tämän budjettiesityksen sitä taustaa vasten, että looginen Erasmuksen urheiluohjelma rahoituslähde olisi käytössä, mutta ensin haluaisin komissiolta mielelläni varmuuden siitä, että vastaava Itävallan esitys, jos se on sisällön ja muodon osalta sopiva, sitä myös rahoitetaan. Eli tämä budjettikohta tavallaan pyrkii turvaamaan näiden erityisolympialaisten järjestämisen. Erasmus urheiluosion kautta tämä voisi onnistua. Ja näin nämä varaumat, joita minullakin osittain on, hoidettaisiin. Eli budjettikohta, jossa on tavallaan korvamerkitty jo tarkoitusperä. Ei ole asia, jota varsinaisesti ajamme takaa, mutta minulla on vähän varaumia myös, että jos luotetaan nyt ihan vain Erasmus-urheiluosioon, niin sitten jotain, jos menee pilalle, niin nämä Special Olympics-olympialaiset jäävät sitten hoitamatta. Komission kanssa neuvottelen tästä siitä, miten todennäköiseltä näyttää, että Erasmus-urheilu tähän lii riittää. Jos Itävallan kollegat pystyvät vakuuttamaan, että rahoitus on riittävä, voidaan luopua tästä, mutta tämä olisi vähän tällainen henkivakuutus näille olympialaisille. Ja sitten toinen kohta, johon suhtaudutaan melko kriittisesti, myös. Tämä liittyy esiriin. En todellakaan halua haitata mitenkään tätä välinettä. Olisikin ihan absurdia esittää, eikä kukaan suoranaisesti täällä sitä esitäkään. Tämän rahaston luominen oli ennalta ehto Jean-Claude Junckerin valinnalle – Saksan sosiaalidemokraatteja ei saisi siis syytellä siitä, että me emme halua tätä ohjelmaa, mutta tämä ohjelma ei nyt välttämättä toimi ihan niin kuin olisimme toivoneet. Talousvaliokunnasta tulee tällaisia kantoja eikä ainoastaan meidän ryhmästämme. Jos katsotaan, mitä on rahoitettu, niin siellä on esimerkiksi moottoritien pätkiä Saksassa. Emme ole ihan köyhimpiä Euroopassa. Valtiovarainministeri meillä pärjää ihan hyvin ja nyt sitten julkisen ja yksityisen yhteistyönä – tuetaan meille moottoriteiden rakentamista. Tätä ei ehkä ajettu takaa ihan ensimmäisenä ajatuksena, kun tästä rahoituksesta puhuttiin. Ja sitten, minkälainen tasapaino tässä on, tämä on vähän epäselvää. Kollegat, taloudellisesti vahvemmat maat, joissa rahoitusvälineet ovat kehittyneet paremmin, ovat maita, jotka saavat enemmän hyötyä esiristä kuin muut. On olemassa hyvin kehittyneitä kauppapaikkoja, pääkaupunkeja Euroopan unionissa ja vähemmän kehittyneitä. Esimerkiksi Saksan liittotasavallassa on monia tällaisia kehityspankkeja, jotka toimivat hyvin, ja sitten on muita jäsenvaltioita, joissa näitä pankkeja ei ole – me emme pysty tasoittelemaan näitä eroja Euroopan unionin tasolla, mutta tämä puuttuva tasapaino voidaan kuitenkin tuoda julki ja pyrkiä EPtä toimimaan niin, että tämä asia jotenkin oikaistaisiin teknistä apua lisäämällä, auttamalla teknisesti niitä maita, joissa tällaisia kehityspankkeja ei vielä ole. Ja miten meidän nyt parlamentaarikkoina tulisi ottaa kantaa tähän kysymykseen? Haluammeko, että EIP, EIPlle esitetään tämä kanta, toivotaan, että voimme sitten rukoilla EIPn ja Jumalan suuntaan, että tämä toteutuu. Vai pitäisikö toimia niin, että todella pystymme myös painostamaan EIPtä? Ja vastaus tähän on seuraavanlainen. Meillä ei ole parlamentaarisia vaikutuksia enää, kun on kyse esirin kaltaisista välineistä. Kyllä me haluamme pidempään toimivaa esiriä. Haluamme ehkä myös Afrikan hätärahastoa, mutta nämä ovat kaikki sellaisia välineitä, jotka eivät mahdollista enää parlamentaarista toimintaa meillä on aluksi mahdollisuus esittää ehtoja ja esittää odotuksia, jotka liittyvät tähän hyväksyntään. Me voimme vaikuttaa niiden muotoutumiseen. Puoli vuotta taistelimme siitä, että esiristä tulisi sellainen kuin parlamentti toivoi. Paransimme sitä, mutta nyt kun tämä väline toimii, meillä ei ole enää mahdollisuuksia – vaikuttaa, paitsi esittää älykkäitä argumenttejamme. Mutta hyvät kollegat, argumenttimme olivat neuvoston suuntaan myös aina älykkäitä, mutta tämä ei aina auta. Meillä on nyt vain tämä väline. Voimme keskustella tästä tänäänkin. Jotkut sanovat, että olette väärässä. toimii ihan hyvin ja herra Hoyer tunnetaan niin hyvin, että voidaan antaa hänen toimia. No jos tämä on valiokunnan enemmistön kanta, niin minäkin seuraan tätä enemmistön kantaa, mutta yleensä voi luottaa hyvin sitä, mikä on mustana valkoisella. Jos haluamme esiriä parantaa, meillä on tässä nyt siihen mahdollisuus. Jos emme tätä mahdollisuutta halua käyttää hyväksemme, niin olkoon, mutta se on mielestäni poliittinen virhe. Näin. Sitten otsake kaksi. Ei vaan ensiksi yksi B, anteeksi. Ähm, so, der Vorschlag. Niin, tässä ehdotuksessa on kysymys siitä kotsakkeessa 2b. Tämä on tärkeintä, mitä voin teille nyt esitellä tänä aamuna. Varat, jotka on todettu eurooppalaiselle työllisyysaloitteelle, että niihin tulisi lisää 1,5 miljardin edestä lisää maksusitoumuksia ja, ja tätä olemme esittäneet komissiolle. Tämä on siis olennaisinta, mitä, mitä ehdottaisin. Minä olen ollut tyytymätön tilanteeseen, että budjettiesityksessä aloitetaan siihen, että suunnitellaan sellaisia maksuja, joilla rahoitetaan loppuun tulleita hankkeita, mutta olen vakuutunut siitä, että ensimmäiset viestit kuitenkin osoittaisivat, että komission osalta tilanne näyttäisi siltä, että käynnistymisjälkeiden, vaikeuksien jälkeen tämä työllisyyden, nuorisotyöllisyyden väline toimii. Ja tästä lähtien olen myös varma siitä, että lisävarat ja lisämaksusitoumukset tälle otsakkeelle olisi asettava käyttöön. No sitten otsake kaksi. Tässäkin me haluamme palata takaisin alustavaan esitykseen, olen yhtä mieltä siitä, ajatellen sitä, mikä on välttämätöntä rahoituksen kannalta siltä varalta, että on siis tällainen tukipaketti ennen kaikkea maatalous, maitosektorille, mutta <clears throat> on epäilykseni sen suhteen, onko nyt jo alussa päätetyillä summilla, jotka asetetaan budjettikohdille, tuotava tämä julki. Me odotamme lokakuussa täydet korjauskirjelmää äh, komissiolta ja tämä muutos uutta rahaa budjetin kohta kaksi on siis tarkoitus tätä kautta tuoda lisää ja olen sen puolesta, että nuo rahat täysin osoitetaan maataloudelle ja eten kaikkea maitosektorille. Jos niitä taas on vähemmän kuin nämä 500 miljoonaa, joita eh, kristillisdemokraattinen ryhmä on esittänyt, olen joka tapauksessa valmis menemään tuohon sumaan asti eteenpäin ja voimme sitten keskustella myöskin muista asioista sen lisäksi, mutta olemme täysin yhtä mieltä tarpeesta, olemme täysin yhtä mieltä siitä, että jotakin halutaan tehdä, mutta minulla on eri lähestymistapa ajatellen strategiaa tältä, tämän budjettikohdan osalta. Siis tämä 500 miljoonaa euroa, jota kristillisdemokraatit haluavat, on viesti. Ei mitään sitä vastaan, mutta minusta tässä yhteydessä meidän täytyy huolehtia siitä, että me laitamme tätä summaa tähän Äh, tälle budjettikohdalle, koska voimme odottaa tätä kirjettä. So, dann zur Kategorie 3. Oikaisukirjelmä. Ja sitten ähm, siirrymme seuraavaan osakkeeseen, jollekaan on tyypillistä se, että komission on käyttänyt marginaalia täysin rahoittaakseen erilaisia toimenpiteitä, jotka ovat välttämättömiä turvallisuuspaketin vuoksi. Neuvosto on aika yksipuolisesti puuttunut kulttuuripoliittisiin joissa on tehnyt leikkauksia ja kysymys on symbolista 27 miljoonan euron marginaalin luomisesta ja me olemme tämän nyt peruuttaneet ehdotuksessamme ehdotamme myös, että kulttuuriohjelmat, jotka todella sisältävät eurooppalaista lisäarvoa, joita pidän hyvin tärkeänä tässä tilanteessa, jossa nyt ollaan Euroopan unionissa, että ne saisivat lisärahoitusta. joustavuustoimenpiteillä, joita ehdot sisältyy monivuotisen rahoituskehitykseen, että Europol, Eurojust ja ESO saisivat tukea. Ehdottaisin myös kolmea lisäbudjettikohtaa yksi eurooppalaiselle yhteisen kulttuuriperinnön vuodelle toinen. Tämä on menneisyydessäkin ollut esille. Eli siis, että luotaisiin tällaisen eurooppalaisen pelastuspalvelun rahaston luominen, joka ei edellytä sinänsä mitään omaa rahoitusta tukea, vaan joka luotaisiin eh, ISF-välineen puitteissa ja ja myöskin tällaisen rahoituksellisen solidarisuusmekanismin luomista pakolaisen tervetulliseksi. Tätä kautta AMIF voitaisiin rahoittaa. Mitä tulee otsakkeeseen neljä? Se on joka tapauksessa hyvin mutkikas otsake. Mitä minä olen tässä otsakkeessa tarkastellut. Otsake on minun kannattani ollut se, että olen huolissani siitä, mitä jää jäljelle Euroopan kehityspolitiikasta sekä kun olennaisemmat instrumentit, jotka ovat olleet kehityspolitiikan käytössä, otetaan toiseen äh, maksuosuuteen pakolaisia varten. Ja meillä on tälle vuodelle tämä summa 750 miljoonaa tähän pakolaisfasiliteettiin. Ja komission menee siihen suuntaan, että hyvin pitkälle tämä liittymistä väline naapurituki ja Isi Aida vedettäisiin tähän mukaan. Minun huolenaiheeni on se, että silloin siitä, mihin varten nämä välineet olivat olemassa alun perin, poliittisesti hyvin vähän jäljelle – ja tämän vahvistamiseksi perusajatus minun lähestymistavassani oli siis nimenomaan juuri tämä. Ähm, deswegen bin ich dafür. Siksi onkin sen puolesta, että ohjelmat, jotka tässä nyt on otettu käyttöön maksavarten, palautettaisiin ennalleen, ja että ne budjettikohdat, jotka menneisyydessäkin ovat muuttuneet yhteisiksi prioriteetteiksi, saisivat lisävahvistusta. Tämä merkitsee tukea Kyproksen turkkilaisyhteisölle. Tämä merkitsee lisää tiettyjä budjettikohtia, jotka liittyvät ECIin ja myös UNRWAa ja tukea palestinaispakolaisille ja eräitä muitakin kysymyksiä. Hmm olen äh, ehdotukselle äh, kehitysvalikunnasta ja myöskin liberaaliryhmästä äh, ollut avoin ja esimerkiksi, että luodaan uusia budjettikohtia erinäisille trust funds rahastoille. Ja minulla olisi ehdotus, joka otsakkeessa neljä mahdollistaisi sen, että pilottihankkeet valmistuvat toimenpiteet voisivat saada paremminkin rahoitusta. Kysymys on pitkälti teknisestä ehdotuksesta, mutta sillä on tiettyjä poliittisia seurausvaikutuksia. Eli on nämä Euroopan unionin erityisedustajat, joiden kustannukset tähän asti on varoitettu otsakkeesta neljä. Näin ei välttämättä järjestämistä tarvitse olla, koska usein on, miten on kysymys henkilöstöstä, joka pitäisi maksaa hallintobudjetista. Ja siitä syystä nämä erityisedustajat tulisikin ottaa pois otsakkeesta neljä ja siirtää otsakkeeseen viisi. Silloin otsakkeessa neljä syntyisi jonka liikkumavaraa noin 15 miljoonaa euroa. Inge, sinä varmaankin tiedät tämän täsmällisemmin jopa. Ja nämä vapautuvat varat, nämä lisävarat mahdollistaisivat otsakkeessa neljä – selvitä paremmin näistä valmistelevista toimista. Sitten otsake 5. Se on pitkälti kollega Tarantin alaan kuuluva otsake ja rajoitukin vain toteamaan, että sinäkin haluamme takaisin talousarvioesitykseen, luonnokseen. Ja siinä olisivatkin sitten minun alustavat kommenttini. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä. Kiitoksia kaikesta siitä ahkaruudesta, jonka te yhdessä avustajani kanssa olette tehneet viikonlopun ajan. Tämä on ollut aivan valtava työmäärä, joka yleisesittelijä on tehnyt. Ja sitten annan edustaja Tarantille puheenvuoron muista pääluokista. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muutama lyhyt kommentti muista pääluokista. Aloitan itsekeskeisellä menetelmällä, eli aloitetaan suoraan parlamentista itsestään. Tässä vaikuttaa siltä, että meillä on enemmistöjen välillä sopimus siitä, että poliittiset ryhmät haluavat luoda 76 uutta virkaa. Tässä kohdin täytyy tunnustaa, että itse kuulun vähemmistöön. Enkä tue tätä ajatusta. Ei. Teidän ehdotuksen. Nyt puhetta mikrofonin ulkopuolelta ensimmäistä kertaa elämässäni. Olemme eri mieltä. Olemme eri mieltä. Näette siis, mitä ristiriitoja politiikassa voi olla, varsinkin budjettikysymyksissä. Lisäksi odotamme, että kun puhutaan kaikista muista toimielimistä Euroopan parlamenttiin, palataan nämä budjettikohta luonnokset, joita neuvosto siis madalsi. Ja ennen kaikkea meidän täytyy mielestäni tukea Euroopan yhteisön tuomioistuimen tapausta, koska ongelman aiheutti neuvosto eikä tuomioistuin koskaan pyytänyt näin paljon muutoksia henkilökuntaan ja nyt tärkeällä puolella, eli tuomioistuimen toiminnasta ollaan leikkaamassa resursseja. Eilen onnistuimme ratkaisemaan yhden ongelmista, joita ulkoasianvaliokunnan kollegat ottivat esille, joka koski ulkosuhdehallinnon henkilökunnan määrää. Siellä on vielä kaksi asiaa esillä. Ehdotus luoda strateginen viestintäyksikkö, jossa olisi 16 uutta virkaa. Totean, että tuen tätä itse. Ja meillä on myös hyvä suunnitelma. Ehkä edustaja Geier mainitsi sen, mutta en kuullut sitä täällä kuulokkeissani. Eli on ehdotus siitä, että erityisedustajat siirretään ulkosuhdehallintoon, no siis sen budjettiin. Ai niin, ja sitten vielä lopuksi haluaisin pyytää teitä tukemaan sitä, että tietosuojaa mm, valtuutettujen budjettikohta palautettaisiin. Siinä kaikki. Hyvä puheenjohtaja. Merci, merci, monsieur le rapport. Kiitoksia esittelijä. No virastoista sitten. Monsieur Geyer. Edustaja Geyer. Ähm, da, wo ich wesentliche Änderungen niin, olennaisia muutoksia virastojen osalta, siis siellä mistä niitä olen ehdottanut, niin ensimmäisessä puheenvuorossani viittasin näihin. olennaisimmiltaan ehdotan leikkauksien vetämistä pois, joita neuvosto on tehnyt. Yleisenä linjana ehdotan, että siellä, missä virastot ovat vähentäneet todella henkilöstöä 5 prosentilla, mikä oli tavoitteena, ja useimmat ovat tämän saaneet aikaan palanneet vuoden 2016 tilanteeseen, ja silloin otsakessa yksi ehdotan Enisalle lisää rahaa, otsakessa kaksi Europolille, Eurojustille ja EASOlle ehdotan lisää varoja – ja mitä tulee sitten näiden äh, henkilöstösuunnitelmiin, niin silloin Europolin osalta on kriittistä keskustelua siitä, mitä kansansopauksen valiokunta on päättänyt, tai mitä oikeastaan se olisi halunnut päättää. Tässä joudun käymään hiukan keskustelua vielä siitä, mitä siellä oikein on tapahtunut. Mutta siis nyt ehdottaisin tällä hetkellä, että Eurojustissa lisää tulisi paikkoja. Virkoja 10 on lisässä 6 ja Europolissa 12. Tämä vaankin riittäisi uusien lisätehtävien äh, selvittämiseen, joita Europolille on tullut, jotka liittyvät terrorismin torjuntaan ja muihin tärkeisiin kysymyksiin, ja joita me olemme pitäneet tärkeinä. Tämä olisi olennaisinta, mitä näistä virastoista toteaisin. No, Sur les instruments spéciaux. Kiitos. Sen jälkeen sitten erityisvälineet. Et sur les paiements. Maksut. Spezialinstrumente. Erityisvälineet. Siinä ehdotus on tämä hätäapuvarasto, varanto, eli yhteen miljardiin odotus Euroopan parlamentissa puolivälin tarkastelun yhteydessä oli se, että, että vielä kerran katsoisimme näitä ehdotuksia. Ja ajattelen talousarvioesitystä Euroopan globalisaatiorahaston ja solidarisuusrahaston osalta, että sinäkin palattaisiin takaisin talousarvioesityksen summiin. Très bien. Et les paiements Oikein hyvä. Entäs sitten maksut? Ähm, ebenfalls. Samoin. Leikkauksiltoneuvosto esittää peruutettaisiin yleisenä periaatteena maksumäärärahojen osalta viedä ne yli talousarvioesityksen niillä alueilla, joilla myöskin maksusitoumuksia on korotettu niin, että ennen kaikkea siellä, missä me uskomme, että maksumäärärahat ja komission odotukset ovat liian pessimistiset. Ajatellen äh, varojen virtaa, niin siellä myöskin sitten korotettaisiin maksumäärärahoja, että päästäisiin jonkinlainen toisen näköiseen lukujen suhteisiin yhden suhde yhteen, eli mm, nämä sitoumukset vastaisivat toisiaan. Je vous remercie. Kiitoksia. Ja ehkäpä meidän pitää löytää sitten tämä siirtymä hyvin tähän monimuotoisen rahoituskehykseen. Komissaari Georgieva totesi, että todennäköisesti tunnustetaan, että erityisvälineet, jotka olivat tämän ylärajan yläpuolella, niin tulisivat mukaan näihin maksuihin. Eli tässä meillä on mahdollisuus käydä neuvottelua vielä neuvoston kanssa ja katsoa tätä näkemystä. Ja tästä sitten budjettiin 2017. Kiitoksia esittelijälle ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille ensimmäisenä Muressan luettelossa. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta kollegat ja minunkin puoleltani kiitoksen sana esittelijälle hänen tekemästään työstä viime viikkojen ajalta ja myöskin tästä erittäin yhteistyöhaluisesta hengestä, jolla hän on tehnyt työtä kanssamme. EPP-ryhmänä tarkistuksena mm, olemme esittäneet seuraavaa. Ensinnäkin olemme arvioineet, että alustava budjetti sellaisena kuin se Euroopan komission toimesta esitettiin kesäkuun lopussa oli tiukka, mutta kun otetaan huomioon, että prioriteettimme monimuotoisen rahoituskehyksen alussa ovat työpaikkojen kasvun luominen, kuten myöskin mm, äh, maahanmuuttokriisin hallinnoiminen ja turvallisuuden lisääminen Euroopan kansalaisille, niin meidän mielestämme tämä budjettiluonnos oli paljon parempi kuin neuvoston kanta. Tästä syystä ryhmäni teki aivan selväksi sen, että yhdeksän näistä leikkauksista, joita neuvosto ehdotti, täytyy hyväksyä parlamentissa. Tämä myös ryhmän puheenjohtajakin sanoi julkisesti tämän viikon alussa. Eli neuvoston kaikki leikkaukset, siinä on meidän ensimmäinen lähtökohtamme ja olemme siinä samalla linjalla esittelemme kanssa. Toinen periaate, jonka olemme ottaneet huomioon, kun olemme esittäneet tarkistuksia, koskee tämän parlamentin suurella enemmistöllä hyväksymä Olbrichtin mietintö, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen uudistusta, sai taakseen suuren enemmistön ja, ja se siis hyväksyttiin. Kolmanneksi, kuten esittelijä jo totesi, me haluamme myös palauttaa kaikki leikkaukset Horisontti 2020 ja verkoston Eurooppa-aloitteessa. Silloin kun se käynnistettiin, tämä on ollut parlamentin kanta. Ja myös muutoimielimet ovat siihen sitoutuneet silloin, kun ESIR luotiin. Kun sitten puhutaan näistä otsakkeista, otsake 1a, eli kaikki neuvoston leikkaukset säilytetään, ja niin sitten ehdottaisin, että olemassa olevaa marginaalia käytetään pk-yritysten tukemiseen, jotta voidaan tukea kasvua tukevia ja työpaikkoja tukevia toimenpiteitä. PK-yritykset, tutkijat, Marie Curie, ohjelma, eurooppalainen tutkimusneuvosto, Euroopan nuoriso, Erasmus, Cosme, kuten totesin, tutkimus ja pk-yritykset. Ehdotamme siis sitä, että olemassa oleva marginaali otsakkeessa 1a, paitsi se mitä tarvitaan pilottihankkeisiin, käytettäisiin näihin työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin. Toiseksi nuoriso, olemme esittäneet tarkistuksen jonka mukaan ehdotetaan se, että nuorisotyöllisyysaloitteen rahoittamisen vuodelle 2017 pidetään rahoitus samalla tasolla kuin tämän monimuotoisen alussa vuosina 2014-2015 anteeksi, kuulimme komission puheenjohtaja Junckerilta unionin tilapuheessa, että tästä on hyötyä nuorille. Se edesauttaa sitä, että he voivat löytää työpaikan tai oppisopimuspaikan. Ja luonnollisestikin aiomme sitten myös äh, kuulla myös komission arviota tästä aloitteesta, mutta niin kauan kuin komission arviota ei ole olemassa, joka mahdollisesti näyttää meille puutteita tässä aloitteessa, niin me emme näe mitään syytä sille, miksi tämän ohjelman rahoitusta pitäisi vähentää. Ja siitä syystä komission ehdottamat määrät miljardi loppuosaan, tätä nuorisotyöllisyysaloitetta monivuotisen rahoituskehyksen loppukaudeksi on liian vähän. Ja tämä on myös Olbricht Tomaan mietinnön kanta. Myös tässä otsakkeessa ryhmä on esittänyt tarkistuksen, jossa ehdotetaan 4 miljardin euron lisäystä kaikkein hädänalaisempien rahastoon – Olemme sitä mieltä, että meidän tulee välittää viesti Euroopan kaikkein hädänalaisimmille siitä, että kun me luonnostelemme budjettia, niin myöskin, myöskään heitä ei unohdeta. Otsake kaksi. Olemme esittäneet tarkistuksen ja äh, jo mainitsikin sen, jossa tuetaan 500 miljoonalla eurolla Euroopan maidon tuottajia maidon tuottajia, joihin maitokriisi vaikuttaa. Me tiedämme, että Euroopan, Euroopan komissio aikoo esittää oikaisukirjelmän tästä kysymyksestä, mutta meidän mielestämme on todella tärkeää osoittaa, että parlamentti seisoo maidon tuottajien rinnalla. Ja tämä ei ole pelkästään symbolinen askel, vaan todellinen merkittävä poliittinen toimija. Odotamme, että rahoitus ja maidon tuottajien tuki sisällytetään parlamentin kantaan, aivan kuten myöskin toinen tarkistus, jonka olemme esittäneet, jossa me ehdotetaan 100 miljoonaa euroa maidontuottajille, joihin Venäjän kauppasarto on vaikuttanut. Otsake kolme. Matalat katot ovat pääongelmana siinä, esittelijä se mainitsikin. Pääkohtanamme siinä on se, että meidän täytyy lisätä vielä enemmän Europolin henkilökuntaa, mikä tietysti ehdottomasti lisää turvallisuutta Euroopassa ja sitähän ihmiset nimenomaan haluavat. Otsakkeessa kolme olemme ehdottaneet vaatimatonta lisäystä naapuruspolitiikkaan sekä itäisen että välimeren politiikkaan ja oletamme molempien alueiden olevan prioriteetteja parlamentille, koska meidän täytyy luonnollisestikin tietää, millä alueella en elämme meidän, mitkä meidän naapureita me olemme? Meidän naapurimme ovat Venäjä, joka on yhä aggressiivisempi, Ukraina, joka on täysin epävakaa, Turkki, maa, joka on saatu nähdä viime kuukausien aikana, miten paljon voimme siihen luottaa, ja sitten Lähi-Itä ja Pohjois-Afrikka. Eli jos tarkoitus on elää turvassa täällä Euroopassa, niin on selvää, että meidän täytyy toimia voimakkaammin tuolla naapurusalueella sekä idässä että etelässä. Olemme sitten myös tarkistuksen, jonka tavoitteena on lisätä makrotaloudellista tukea, joka Euroopan unioni tarjoaa Euroopan unionin ulkopuolisille maille. Ja olemme ehdottaneet eh, tätä tehtäväksi, koska komissio ehdotti Mikrotaloudellista tukea vähennettäväksi 80 miljoonasta eurosta 30 miljoonaa euroon 2016-2017. Meidän mielestämme tämä on liian paljon ja siitä syystä ehdotamme, että ei 30-80, vaan 30-45, joka on myös sen mukainen kuin mitä Intavaliokunta esitti omassa lausunnossaan, joka käsittelee tätä kysymää, kysymystä. Tähän mennessä olen käynyt läpi ryhmämme päälinjaukset ja olemme esitellen kanssa näistä pitkälti samaa mieltä, mutta meillä on kaksi kohtaa, joissa tähän mennessä emme ole yksimielisiä, mutta jotka ovat äärimmäisen tärkeitä meidän ryhmällemme ja selvitän niitä teille. Ensinnäkin esien rahan laittaminen varauksiin. Tätä ryhmämme ei tue ja tämä on meille aivan ehdoton kanta. Selvitän miksi. Esero uusi hanke, se on ensimmäinen vuosi, kun se on käynnissä. Ja tähän mennessä olemme saaneet kuulla komission arvioita, meillä ei ole mitään muuta arviota, eikä minkäännäköistä omaa asiakirjaa, jossa kyseenalaistaan tämän hankkeen toiminta? Voidaanko toimia paremmin? Voidaanko ehdollistaminen hoitaa paremmin? Voidaanko saada aikaiseksi tasaveron toimintaympäristö paremmin 28 valtion välillä? Näin nimenomaan komissio tekee niiden ehdotusten avulla, joita se tällä viikolla esitti selvennyksiä lisäarvon suhteen. Tehdä se, että jos ei haluta jotain rahoitusta suunnata Saksaan, niin silloin sitä ei tehdä. Ja silloin raha menee nimenomaan niihin hankkeisiin, joita tarvitaan, niille taloushankkeisiin, niihin Euroopan kolkkiin, joissa sitä tarvitaan. Uusien jäsenvaltioiden ja vanhojen jäsenvaltioiden väliset erot silloin, kun kysymys on rahoitusvälineistä, neistä yksityisen ja julkisen puolen kumppanuudesta, liikepankeista. Silloin kun ESIR käynnistettiin, niin tällaiset erot olivat todella olemassa. Olemme pyrkineet tästä tiedottamaan, mutta saamme nähdä, että sekä komissio että Euroopan investointipankki tekevät kaikkeensa, jotta voitaisiin varmistaa se, että tilanne on sama kaikille ja vähentäisi maiden välisiä eroja. ESIRin edistämisessä PK-yritysten mm, puitteissa on hyvä asia ja se johtaa myös työpaikkojen luontiin tällä tavalla. Komissio pyrkii sitä mukauttamaan mikä kyllä on ihan kohtuullinen. Mutta se, että välitetään Euroopan kansalaisille nyt viestiä yksityiselle sektorille ja pk-yrityksille varsinkin, että hanke, joka on ehdottomasti johtanut työpaikkojen luontiin ja jossa on tuettu yrityksiä, varsinkin pk-yrityksiä, ja nyt jos välitetään viesti siitä, että tämä kaikki varannetaan, niin se on todellakin huono asia. Siitä syystä me emme tue sitä, että esim. rahaa laitetaan varaumin. Ja viimeiseksi puheenjohtaja haluan mainita sen nämä valmistelevat toimet puolustusalalla – rahoittamisen kautta. Ehdottomasti kyllä aivan esittelijän kannalla. Samalla meidän täytyy kuitenkin olla tietoisia siitä, että 50 prosenttia rahoista, joita valmisteleviin toimiin suunnataan, täytyy suunnata uusiin valmisteleviin toimiin. Ja meidän täytyy tehdä poliittinen päätös sitten sen suhteen, että onko tämä valmisteleva toimi puolustuksen alla johtaa parempaan innovointiin, parempaan tutkimustyöhön puolustusalalla, jotta se parantaa meidän puolustuskapasiteettiamme täällä Euroopassa – Onko se meille prioriteetti? Ja kyllä minusta sen pitäisi olla. Puheenjohtaja, päätän tähän tältä erää. Puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat. Niin, pyydän teitä puhumaan mahdollisimman äh, lyhyesti, koska meidän täytyy lopettaa kello 10.30. Niin, kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Muissa pääluokissa meillä on tiettyjä asioita, joita voimme tukea. Niin, näitä ehdotuksia on tehty. Budjettikysymyksissä olemme samaa mieltä sitä, siitä, että nämä 60 virkaa vähennetään viiden vuoden ajalta. Siellä on sellaisiakin virkoja, joita ei ole siirretty esimerkiksi alueiden komitean, vaan päinvastoin oikeastaan. Lisäksi suhtaudumme myönteisesti siihen, että luodaan 36 uutta virkaa turvallisuuspuolella ja suhtaudumme myönteisesti myöskin näihin 66 poliittisen viran luontiin, sillä Euroopan parlamentti ei ole pelkästään mikään hallinnollinen elin, vaan ehdottomasti poliittinen sellainen elin. Ja tässä puolella meillä on selkeä vaje ja on tärkeää sitä paikata. Muut pääluokat, niissä minun mielestäni meidän täytyy palauttaa äh, nämä määrärahat varsinkin äh, tuomioistuimen ja tilintarkastustuomioistuimen kohdalla. Ja kun puhutaan tuomioistuimesta, on ehdottomastikin välttämätöntä rahoittaa näitä 12 virkaa, jos tuomarivirkaa, jotka mahdollistavat sen, että jokainen maa voi saada oman tuomarinsa. Talous- ja sosiaalikomitean kohdalla ja alueiden komitean kohdalla silloin täytyy integroida ne virat, joita parlamentti ei ole ottanut itselleen, eli 12 yhdeltä puolta toiselta. Ja meidän täytyy myös toimia niin, että henkilökunnan palkkaa prosentteja tarkastellaan myöskin uudelleen, sillä ne ovat tässä suhteessa merkittäviä. Ulkosuhdehallinnosta myöskin tuemme tasapainoa, joka tulisi luoda ja lähetettyjen henkilöiden asemaa, 16 uutta virkaa tässä suhteessa. Tämä on strategisessa mielessä tärkeä. Eli hyvin monissa asioissa olemme siis samaa mieltä. Nämä 66 poliittista virkaa, tämä ehdottomasti painetaan Meidän mielestämme parlamentin pitää olla mahdollisimman poliittinen. Kolmel seuraavana. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin ehdotukseni mukaisesti puhua ihan lyhyesti. Kuitenkin aluksi haluaisin sydämellisesti kiittää kollegeita, kollegoita, jotka ovat valmistelevat työtä tehneet. Mainitsisin esittelijä Gaierin. Kiitos hyvästä esityksestä. Olen täysin samaa mieltä esittelijän arvioista esiristä. Varan on, että tässä menetetään paljon avoimuutta. Olen erityisesti samaa mieltä myös siitä, että emme saisi tyytyä siihen, että nyt on jonkinlaisia yleisiä, abstrakteja esityksiä. Jumalanne, haluaisin verrata tätä Tämä ei ole nyt ihan verrattavissa ehkä yksi yhteen, mutta Euroopan keskuspankin kohdalla myös perustamisen yhteydessä koimme sen, että ajattelimme, että säännöt ovat selkeät, miten toimitaan on selkeää, mutta nyt nähdään ihan uudenlaisia rahoitusvälineitä, vähän epäperinteisiä toimintatapoja, uudenlaista toimintaa kerta kaikkiaan uusia keksintöjä. Jos tällaisista rahastoista, kuten Esiristä halutaan salonkikelpoinen, niin on Afrikka-rahasto ja monia muita, joissa olemme vain sellaisessa tilanteessa, että pitää hyväksyä tietyt budjettivarat ja kaikki muu hoidetaan meidän toimivaltamme ulkopuolella. Ja me voimme vain vähän ällistyneenä sitten katsoa, mitä tapahtuu, mitä tuloksia saadaan aikaan. Joten todella meidän tulisi vaatia valvontamahdollisuutta näiden laitosvälineiden osalta. Muuten haluaisin viitata parin tarkastukseen SRstä. Yksi liittyy siihen, että olemme sitä mieltä, että kohesiopolitiikassa ei saisi jatkuvasti kulkea samalla tiellä. Me olemme tehneet tarkistuksia, jotka haluavat kiinnittää enemmän huomiota vähemmän kehittyneisiin alueisiin – samalla sanomme, että aina ei voida puhua vain uudesta rahasta. Olisi hyvä, jos vähän enemmän kehittyneiltä alueilta siirrettäisiin varoja vähemmän kehittyneille, jotka ansaitsevat enemmän tukea kuin muut. Lisäksi teimme ehdotuksen EUn turkkisopimuksen suunnitelluista varoista. Osa varoista pitäisi meistä asettaa varaukseen, koska me kaikki tiedämme, että tämä sopimus ei toimi tällä hetkellä. Ajatus on, että ei ehkä toimi tulevaisuudessakaan, ja siksi meidän pitäisi esittää tällainen poliittinen viestimme. Kiitos. Merci. La parole est à Monsieur Dupré. Kiitoksia, edustaja Dupré. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin onnittelut edustaja Gajerille ja kaikille niille, jotka ovat hänen kanssaan tehneet yhdessä työtä tästä asiakirjan laadusta. Se on mahdollista pohdinnat ja on erittäin tiivis. Kun analysoin tätä asiakirjaa, joka meille on esitetty, ja jos erityisesti kysymys on otsakkeesta 1a, jonka kohdalla ryhmämme teki aika paljon tarkistuksia, niin kaikissa olette hyväkset EPPltä ja SDltä lukuisan määrän tarkistuksia. Ja ihmettelen vähän vain, että mitä se nyt sitten tarkoittaa. Mitä se tarkoittaa? Onko tässä nyt joku tekninen ongelma? Me esitimme tarkistaa miltei kaikista näistä kohdista. Kyllä minä tiedän, että öö, niin, tai siis en ole varma, että tekevätkö EPP ja SED-ryhmät yhdessä tämän budjetin. Haluaisin vain saada ihan järkevän selityksen tälle. Minun mielestäni ei ole ihan oikein, että mikä on tähän syynä. Kyllä minä hyväksyn sen, että esittelijä sanoo, että kompromissiehdotus ottaen huomioon kaikki ne eri tarkistukset, joita eri poliittiset ryhmät ovat esittäneet. Mutta sitä ei ole missään. Nuorisoaloite, EPP, SCD, nuorisotyöllisyysaloite, EPP ja SED. Ihan niin kuin kukaan muu ei sitten tarkistuksia. En minä nyt tässä minkään pyhään sotaan aio ryhtyä tästä esityksestä. Mutta haluaisin kuulla kyllä jotain objektiivisia syitä tälle. En minä voi tätä hyväksyä, paitsi tietysti jos näitä objektiivisia syitä löytyy. Toiseksi, mä täytyy todeta, että en koskaan ole ollut sitä mieltä, että meidän pitäisi luoda 76 paikkaa poliitt- poliittista virkaa. Keskusteluita käytiin ryhmässä, niin siellä oli kaksi koulukuntaa, ne jotka ovat ehdottomasti vastaan ja ne, jotka sanovat, että no, 76 virkaa, tehdään sitten ne, mutta ne, ne täytyy jostain tämän rahatkin. Täytyy siis korvata ne jollain toisella virolla. Eli Tämä on meidän ryhmämme ehdoton kanta. Ja hyväksyn äh, suuntaukset. Se, että palautetaan kaikki ne kohdat, jotka neuvosto leikkasi. Toiseksi, jos ymmärsin oikein, niin hyväksyn tämän hänen strategiansa, jonka tavoitteena on ö, ottaa tämä nuorisotyöllisyysaloite, Horisontti 22 ohjelmat ja Euroopan, ver- Euroopan laajainen verkostoaloite myös tähän mukaan. Jos ymmärsin tämän väärin, niin ehkä sitten korjaatte minua. Mutta siis hyväksyn tämän lähestymistavan näiden kohdalla. Maksussa voidaan tietysti keskustella kaikkien niiden kohdalla, jotka vastaavat maksumäärärahoja, niiden hyväksymistä se voidaan ymmärtää yleistrategian nojalla, jonka tavoitteena on nostaa huomattavasti maksujen määrää Ja hyvin nopeasti sitten vielä nämä eri otsakkeet. Me suhtaudumme vastahakoisesti siihen, että maksut suunnataan varauksiin, koska meidän on vaikea nähdä niitä objektiivisia kriteerejä, millä ne sitten otettaisiin sieltä pois. Te puhutte ta- äh, tasapainosta lähestymistavasta, mutta tässä on kysymys poliittisesta arvioinnista. En usko nimittäin, että on olemassa sellaista objektiivista prosessia, e, jolla tämä voitaisiin hoitaa. Siitä syystä me emme tätä varausvaihtoehtoa äh, voi hyväksyä. Haluaisimme kuulla vaihtoehtoisen lähestymistavan näille 25 miljoonalle, jota komissio pyytää. Ja oikeastaan missään en nähnyt. Tässä on kysymys myös periaatekysymyksestä, joka on seurasta tästä tamasta logiikastaan meidän ryhmämme tarkistuksia, jossa tietyissä kohdin halusimme lisätä maksumäärärahoja niiden sitoumusten mukaisesti, joita COP21 Pariisissa tehtiin. Ja niitä ei täällä todellakaan nähdä. Tämä menee myöskin vähän siihen suuntaan, mitä vihreät ovat halunneet. 17 miljoonaa esimerkiksi oli täällä esillä. Ja sitten nyt sekä 1b. Haluaisin vain selvittää sitä, miksi esitimme lisämäärärahoja. Tässä mielestäni meillä on selkeä tarve lisätä määrärahoja, koska varsinkin me saamme vielä komission arvion mekanismin toimivuudesta. Ja se on sanoa syy, miksi me ehdotammekin sitä, että tämä raha laitetaan varamiin. Muussa tapauksessa olen ehdotuksenne kannalla. Otsake kaksi. Hyväksymme kannan jonka Morrison esitti EPPn näkemyksenä. Me haluamme, että me objektiivisesti tarkastelemme näitä koteja ilman, että jäämme odottelemaan korjaavaa budjettia, jonka komissio ehdottaa. Sekä kolme, hyvä puheenjohtaja. Tässä me arvostamme kovasti tätä työtä, mutta meillä on muutama kysymys Europol, Eurojust, se on ihan hyvä. Meillä on saatu sille perustelut. Viisi miljoonaa niistä en nähnyt, mitä olitte niiden kohdalla sanoneet, mikä vaatimus niissä on ollut sillä libevaliokunnan äänestyksessä. En nähnyt tätä käsiteltävän. Mutta otan esille yhden asian otsakessa kolme. Meillä on edessämme tilanne, jossa maahanmuutto- ja turvallisuusongelmat vaativat ehdottomasti valtavat määrät rahoitusta. Mutta jos katsotaan näitä ehdotuksia, joita parlamentille on esitetty, niin saa nähdä, että mitä puhut, kun puhutaan turvallisuudesta ja maahanmuutosta, Europol, Eurojust ja niiden samat rahat parlamentti pyytää siinä hieman lisäystä, mutta sen sijaan kaikki, mikä koskaa kulttuuria ja kansalaisuutta, kaikki ohjelmat, en minä sano, että minä tätä vastaan ole, mutta minä esitän kysymyksen. 47 sanoo parlamentti. Kysymykseni on seuraava. Onko poliittisesti järkevä ja merkittävä sanoa, että Euroopan parlamentti lisäsi 11 miljoonalla lisää määrärahoja maahanmuuttopuolella ja turvallisuuspuolella ja 47 miljoonalla kulttuuripuolella. Esitän vain kysymyksen, koska minusta vaikuttaa siltä, että tämä, tämä kannattaa pohtia. Ja näin otsake neljä. Vähän teknisiä pohdintoja, mutta niitä ei nyt kannata täällä ehkä esittää. Ja sitten otsake 5, vahvistan sen mitä juuri totesin. Ongelmat, joita meillä on näiden virkojen suhteen. Parlamentti, jos otetaan huomioon se, että pyydetään 75 poliittista virkaa, lisää autonkuljettajia ja turvallisuuspuolen henkilöitä, 220 uusi virkaa 20, 220 uutta virkaa lyhyen ajan sisällä, samalla kun pyritään leikkaamaan viidellä prosentilla. Minä en tätä voi oikein hyväksyä. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Nyt Irjada. Ehm, eh, Pyrin puhumaan lyhyesti. Kiitos esittelijä Geijer tästä katsauksesta. Puhun ihan lyhyesti. Mutta halusin vain kiinnittää huomioon otsakkeeseen 1a ja 2 budjettikohtaan, jossa halutaan vahvistaa niitä alueita, joihin Brexit vaikuttaa. Tiedän, että jauhan Brexitistä jatkuvasti, mutta minun on painotettava, mikä vaikutus tällä on niin moniin alueisiin, Skotlanti ja Pohjois-Irlanti erityisesti, jotka halusivat olla mukana osana EUta. Meillä on vastuu, meillä on velvollisuus tukea näitä alueita ja jättää niitä yksin. Olisi hienoa, jos todella voitaisiin vahvistaa näitä kahta budjettikohtaa. Tätä tukea toivoisin parlamenttina. Meidän täytyy osoittaa maailmalle, että me puolemme rauhaa. Olemme niin haavoittuvaisessa tilanteessa nyt minun mielestäni eurooppalainen armeija, sotilasrakenteiden vahvistaminen, kaikki tämä puhe kyllä palauttaa mieleen sen, miksi tähän hankkeeseen lähdettiin. Kaupasta oli puhe, mutta siitä, että ymmärretään naapureita ja tuetaan rauhaa. Tässä meillä varmasti on nyt poliittista tahtoa osoittaa muulle Euroopalle, että parlamentti todella tukee rauhaa. Ja toinen asia lopuksi. Parlamentti on tukenut pohjoisen rauhaa pitkän perjantain sopimusta. Ja nyt toivomme, ettei Brexit haittaa tätä rauhan projektia. Siksi meidän on Pohjois-Irlantiin viestittävä, samoin Skotlantiin tiukasti, että me olemme valmiita tukemaan niitä ihmisiä, jotka Englanti on periaatteessa hylännyt. Muuten olisin sitä mieltä, että komission budjetti kuten tiedämme, aliarvioi erityisesti otsaketta yksi ryhmämme tarkistuksissa priorisoidaan aina kasvua työpaikkojen luomista. Joissain kohdin on palattava komission budjettiesitykseen, joissain kohdin lisättävä vähän näitä lukuja, jotka eivät riittävästi osoita sitoutumista kasvuun ja työpaikkoihin. Nopeita toimia tarvitaan. Nuorisotyöllisyysaloite on saatava uudestaan käyntiin. Olemme kaikki samaa mieltä. Meidän on toimittava heti. Emme voi sallia, että tämä olisi vain varauksia. Tässä tarvitaan todella nopeaa toimintaa. Lisäksi meidän on tuettava ja lisättävä tukea vähemmän kehittyneille alueille ja kaikkein köyhimmille – Lisäksi Erasmua, media tutkimusta, kehitystä, koulutusta pitäisi lisätä. Hienoa, että esittelijä puhui myöskin tulevasta teemavuodesta, joka mahdollistaa kulttuurimme esittämisen. Voidaan keskittyä niihin, jotka ovat luovan alan edustajia. Maaseudulla Totta kai maitoala ja kalastus ovat tärkeitä. Meidän pitäisi lisätä tukea näille saroille. Lisäksi meidän pitäisi tukea pakolaisten, siirtolaisten tukemista. Ja kunnioitan toki muiden kantoja, mutta kaikki nämä rahat, joita esitetään pistettäväksi turvallisuuteen. Ehkä tässä olisi nyt resursseja pistää johonkin vähän rakentavampaan näitä varoja muistetaan nyt meidän perusarvomme ja syymme tälle unionille kaiken kaikkiaan. Kiitos. Monsieur Maragall. Kiitoksia, edustaja Maragall. Merci, president. Vamos a ver. Katsotaanpa. Katsotaan aloittaa sanomalla, että herra Kajer, joka nyt ei ole enää täällä, että joka tapauksessa kiitoksia tehdystä työstä, esityksestä, jonka hän piti täällä monessakin mielessä tulemme ja katsomaan tätä työtä ja tulemme katsomaan eh, kantoja, eli kohdilta, koska kannat eivät välttämättä ole kovin kaukana toisistaan, mutta nämä kaksi kriteeriä, jotka ovat ensinnäkin, että tarkistuksessa ja joita ryhmämme on esittänyt, eli valiokunnissa, jotka on hyväksytty niissä. Tämä on ensimmäinen asia tarkistusryhmä, jota me haluamme tukea. Toiseksi tällainen tuki herran Gajerin kannalle siinä, että puolustetaan sitä näitä alkuperäistä linjaa suhteessa neuvoston tekemiin leikkauksiin. Tältä kannalta voisin sanoa, että ja siis myöskin äh, pohtia sitä, että pitäisi edelleen pyrkiä saamaan aikaan kompromissit tämän äh, parlamentin heinäkuunsa kannan pohjalta, joka on näissä suuntaviivoissa, myöskin se mietintö, joka koskee monivuotisen rahoituskehyksen uudistamista. Siis nämä ovat ne puitteet, joissa me voimme, meidän täytyy liikkua ja ja erilaiset rajoituksia, joita on. Ja tämä liittyy tarkoituksia, joita me olemme tehneet. Voisin viitata siihen, mitä herra Geier puhui Erasmus-ohjelmasta, olemme yhtä mieltä hänen kanssaan, ja sitten se, mitä hän puhui Esiristä. Voimme antaa täyden tuen hänen kannalleen. Meillä on ongelmia, jotka liittyvät Esiin ja katsoa sitten, miten se todellisuudessa toteutuu, mitä on todellista siitä että myöskin joka tapauksessa työskennellä saman sen suuntaisesti kuin mitä herra Gair esitti. Katsoa näitä investointeja, joita toistaiseksi vielä ei ole ollut Ensirin puitteissa sitten tämä budjetti sen osalta voidaan katsoa, voidaanko hyväksyä niitä kantoja, joita Georgieva esit, jotka liittyvät tähän monivuotisen rahoituskehityksen uudelleen tarkasteluun. Samaan aikaan täytyy pyrkiä miettiä kahta asiaa, jotka liittyvät omiin varoihin, josta on viime kuukausina keskut, joka on tämä prosessi, joka liittyy myöskin tähän vuodekasvatuksen budjettiin ja sitten Euroopan eh, budjettikapasiteettiin – joka on asia, joka täytyy myöskin ottaa huomioon, ei vielä nyt, mutta kyllä pian. Ja lopuksi vielä tästä ensimmäisestä osasta, niin olen yhtä mieltä siitä, että mikä liittyy näihin valmisteluun, jotka liittyvät puolustukseen. Tämä on uusi tavoite ja se näyttää nyt tulevan Euroopan budjettiin, mutta jos se tulee, siis, tulee tähän budjettiin, se tulee sitten, tulkoon sitten pääpuolten kautta sisään, koska se on, on uusi hanke, johon täytyy olla uusia resursseja, sitoumusta jäsenvaltioita. Ja tämän täytyisi olla selkeä linja. Ja tässä suhteessa tukimme sitä linjaa, mikä liittyy nimenomaan näihin valmisteleviin toimiin. 28 tarkistusta, jotta me teitä voidaan jakaa viiteen ryhmään aivan lyhyesti. Ensinnäkin ryhmässä yksi ovat sellaiset tarkistukset, joita on sitten siltä perusteelta, että, että vuonna 2017 saadaan aikaan monivuotisen rahoituskehityksen uudistus. Tämä on siis se, mitä me tässä olemme puolustelleet heinäkuusta. Eikö se huomattava lisäystä tiettyihin kun se teihin. Tämä liittyy siis keskusteluun, jota on käyty tästä asiakirjasta, joka liittyy näihin puitteisiin, liittyy eh, rahoituksen apuun, resurssien kansalaiset Eurooppaan ja niin edelleen. Nämä tarkistukset eivät merkitse muutoksuutta lisäystä eh, maksusitoumuksiin ja maksumääräyksiin, joten minusta meidän pitäisi noudattaa tätä kriteeriä, hyväksymme periaatetta ja sitten No niin, tämä on siis lisäksi 3 prosenttia osalta, joka liittyy myöskin joustavuuteen. Ja vielä yksi minuutti, jossa on vain yksi minuutti. Ja kolmas ryhmä on se, että pyritään palauttamaan horisontti 2020 ja euro, verkkojen Eurooppa välille 2003 tasolle, eli tulee huomattavasti lisäyksiä maksusmäärärahoihin ja otsakeessa neljä nämä klassiset vihreät kysymykset, eli olen vakuuttanut, että sitä täytyy ylläpitää. Ja otsake 5 on tarkistuksia, jotka ovat esimerkiksi kansalaisaloite, jonka voidaan komissio tekemään uusi käytännössään myöskin mitä tulee sitten maahanmuuttoon ja reservi, joka varastoon liittyvät nimenomaan Frontexiin. Tämä pitäisi tehdä hyvää työtä. Asiakirja, joka hyvä Debrellä on S ja D. Minusta se on hyvä asiakirja lähtökohtaksi, Arvostelen esittelyä, mutta, mutta täytyy katsoa, miten voitaisiin tehokkaasti saada kanssopimuksen tästä budjetista. Kiitoksia, seuraava puhuja. Grazie anch'io eh, il relatore e mm, faccio una prima considerazione. Kiitokset esittelijälle. Ensin ihan yleisesti lähestymistavasta. Neuvosto on ehdotuksensa kautta esittänyt prioriteetit ihan selkeän viestin. Jotkut budjettikohdat näyttäytyvät tärkempänä kuin toiset. Kyse on aina siitä, miten paljon varoja joudutaan käyttämään yksittäisiin budjettikohtiin. Tässä siis neuvosto työstää alustavaa esitystä omanlaisekseen. En ole aina neuvoston kanssa samoilla linjoilla. Sitten konkreettisemmista kohdista. Me suhtaudumme myönteisesti erityisvälineiden varaukseen. Tämähän oli meidän toiveemmekin. Suhtaudumme myönteisesti. Toisaalta olen huolestunut esittelijän kan, tavoin esiristä – Ja samalla olen huolestunut siitä, miten esirahasto voi toimia tulevaisuudessa ja eri esirin perustuva rahasto, joka koskee kolmansia maita. Näihin ohjelmiin käytettävät varat kuormittavat tulevia budjetteja myös. Sekin pitäisi pitää mielessä. Ja ihan viimeinen kohta liittyy Turkkiin. Tämä on mielestäni tärkeä aihe. Me tiedämme, mitä Turkissa on tapahtunut. Tiedämme, miten Erdoganin hallinto suhtautuu Eurooppaan. Siksi tarvittaisiin selkeä viesti Turkin suuntaan. realistisesti on tarkasteltava tähän maahan lähetettäviä budjettivarojamme. Mutta joka tapauksessa siis tämä asia on otettava lisää harkintaa. Sitten vielä parlamentin budjetista. Tässä olen esittelijän kanssa kriittinen – tästä 76 lisäpaikasta ryhmille noin 2 miljoonaa euroa, jos sen erehdy. Ehkä tämän ei tarvitsisi olla meidän budjettimme prioriteetteja. Ja sitten vielä kysymyksiä palveluiden sisäistämisestä, kuten esimerkiksi kuljettajapalveluiden. Tämä prosessihan on käynnissä. Ehkä voitaisiin vielä kerran ottaa tämä kuljettajakysymys harkintaan. Samoin puolueiden ja säätiöiden rahoitus. Tämä on ainoa budjettikohta, joka on kasvanut merkittävästi viime vuosien aikana. Ja sitten virastot Olen sitä mieltä, että virastojen varojen leikkaaminen ei ole hyvä lähestymistapa. Monet virastot tekevät toisaalta työtä, jota voitaisiin hoitaa muissa yksiköissä komissiossa. Eli kyllä varmasti virastojenkin työtapoja voitaisiin tehostaa. Sama koskee alueiden komiteaa, talous- ja sosiaalikomiteaa ja ulkosuhdehallintoa. Niin kauan kun emme oikein tiedä tämän palvelun tulevaisuudesta, ei ole varmaankaan järkevää luoda jatkuvasti lisävirkoja ja lisää rahaa antaa. Meidän tiedettävä lisää ulkosuhdepalvelun tulevaisuudesta. Kiitoksia. Leomo on vielä pyytänyt puheenvuoroa. I'll be very, very brief, uh, given the It was just to... Uh... Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin tukea esittelijä kaikessa tehdyssä työssä, varsinkin esirissä. Ja sitten siitä, että palataan siihen tilaan, missä olimme. ja ajatus tästä vastuullisuudesta on aina esillä ja toiseksi sitten nämä valmistelevat toimet. Me tuemme sitä ehdottomasti. Ja se vaihtoehtoiskustannus, joka aiheutuu, jos tätä ei tehdä. Viimeinen kohta sitten nämä pakolaiskysymykset ja pakolaisten mukaanottaminen ja tuki on erittäin tärkeä myös puheenjohtaja. Kiitoksia. Jos sallitte, muutama henkilökohtainen kommentti. Haluan ensin kiittää äh, tehdystä erinomaisesta työstä sekä yleisesittelijälle että näille muille. Gracias, presidente. Es que pensaba no que íbamos a... Kiitos. Meidän pitäisi saada tämän päätöksen 10.30, mutta on selvää, että sosiaalista ryhmä tietysti on täysin herra Gairin linjalla, mutta minusta olisi kuitenkin tärkeää jokainen sitä jotakin vivahteita ja ponnistella, ponnistella jotakin asioita, mutta on tärkeää, että me tuemme hyvin voimakkaasti otsakkeen kolme politiikkoja ja kulttuurin kysymyksiä, joita ovat, joihin vaikuttaneet komission ja neuvoston esitykset. Minusta on tärkeää pyrkiä vahvistamaan yhä enemmän otsakkeen neljä ehdotuksia mennyt yksityiskohtiin, niin nopea. Ja mitä sitten tulee valmisteleviin toimiin, jotka liittyvät puolustukseen, riippumatta nyt niin kaikista ajatuksista, joita on, haluaisin kuitenkin sanoa, että meidän pitäisi pohtia näitä valmistelevia toimia, jotka liittyvät rahoituskehyksen puitteeseen ja toimintaväliseen sopimukseen ja edetä ongelmia, jotka meillä liittyvät budjettiin tässä valmistuspoitteessa on se, että ne vievät rahoja, mutta että niin vähän kuin meillä parlamentaisilla on mahdollisuuksia tarttua aloitteisiin, esitaloitteisiin, kuitenkin neuvottelussa neuvoston ja komission kanssa heidän ehdotustensa osalta ne menevät hiukan toisen osan. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun meille tehdään esitys. Tämä on ovat pieniä mutta tässä kuitenkin nyt mittakaavat ovat aika huomattavia. Edustaja Fernandes, viimeinen puhe. Ah, pardon, monsieur Ali aussi. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз няма да правя изказване, но... No minä en aio mennä yksityiskohtiin tässä, mutta minusta tällä kokouksessa ei ole oikein mukavaa. Emme ole saanut minkäännäköistä tietoa, mitään asiakirjaa etukäteen. Edustaja Gajerin asiakirja varmaankin ihan hyvä, mutta emme me ole saaneet tietoa siitä, mitä sinne on kirjoitettu. Ja minun mielestäni koko tämä keskustelu vuoden 2017 budjetista pitäisi käydä siinä yhteydessä, mitä saimme nähdä äh, monivuotisesta rahoituskehyksestä eilen. Meillä on tiettyjä tosiasioita tässä. Varat jaetaan uudelleen Jotkut maksumäärärahoista lisääntyvät, esimerkiksi ne, jotka liittyvät kohesioon, mutta haluaisimme nähdä, mikä suunnitelma on vuoteen 2020 mennessä. Ja tästä syystä haluaisin pyytää teiltä ensi viikkoa varten, silloin kun pidämme kokouksemme. Ottakaa nyt huomioon monivuotisen rahoituskehyksen tarkistus. Nämä kaksi keskustelua pitäisi viedä eteenpäin, niitä pitäisi viedä eteenpäin käsi kädessä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 voimme selvittää kansalaisemme sitä, mistä me täällä äänestämme. Eli 76 viran luominen poliittisiin ryhmiin. Ja siitä syystä äänestän näitä tarkistuksia vastaan. Se on henkilökohtainen kantani. Se on henkilökohtaisen vakaumuksen harjoittamista. Muuten ne voisi löytää Euroopan kansalaisille sitä, mitä me täällä teemme. He, hetkenä, jolloin kaikki pyytävät julkisten varojen käytön leikkaamista. Me emme voi äh, mennä sellaiseen kiusaukseen, että kuvittelisimme, että ei kukaan kiinnitä huomiota siihen, mitä täällä tehdään. Jonain päivänä se meille maksaa, mutta no muussa tapauksessa kalliisti. Ja nyt sitten yleisesittely, olkaa hyvä. Tässä würde Niin. Minä jos nyt vielä kerran rupesin puhumaan yksityiskohtaisesti niitä kommenteista, joita kollegat aika aikapuitteet eivät riittäisi. Minä olen tehnyt muistiinpanoja, monet asiat, kollega Dupré, niistä voidaan vielä puhua nyt koordinaattorien kokouksessa. Ja puheenjohtaja Artyi on oikeassa tämän paperin osalta, jonka luonne työasiakirjana, ja ajatellen sitä, mitä kuulimme eilen, ja niin kuin alussa sanoin, on nyt sellainen, että olemme alussa, me valmistelemme lokakuun lopussa asian käsittelyä. Tavoitteena on saada voimakas esitys parlamentilta ja niin, että sen takana on myöskin voimakas enemmistö täysistunnossa. Tässä mielessä olen valmis kompromisseihin. Se, mikä te näette nyt, on minun lähtöpisteeni. Sitä me tulemme edelleen työstämään ja toivomme, että saamme tätä kautta myöskin sen parlamentin taakse hyvin paljon iskuvoimaa, hyvin suuren enemmistön. Ja tällä lähestymistavalla minä tulen keskustelemaan ryhmien kanssa sopeutuksista ja olen luottavainen sen suhteen, että pääsemme yksimielisyyteen siitä, niin kuin olemme yleensä menneisyydessäkin päässeet. Nous faisons confiance, monsieur le rapporteur. Ja me luotamme siihen, hyvä yleisesittelijä. Öö, muiden pääluokkien esittelijä ei mitään erityistä. Noin tässä hengessä sitten muita kysymyksiä ei ole. Päätän tämän kokouksemme. Seuraavat kokoukset. Koordinaattorinen kokous on heti tämän kokouksen jälkeen. 26.9.15-18.30 ja koordinaattorit 28.9 ja seuraavana päivänä 15-18.30, jolloin äänestetään sitten vuonna 2017 budjetista. 27.9. Mm, pidettävä kokous on peruutettu. Kokous on päättynyt. Viiden minuutin kuluttua jatketaan koordinaattorinen kokouksella. Thank you.